Tien Tulani Masekon ja Beki Makubun tapaus. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saavat esittelijät. Ensin edustaja Demesmeker, yksi minuutti. Eh, ehm, Kiitos puhemies, hyvät kollegat sen jälkeen, kun perustuslaki kumottiin ja poliittiset puolueet on kielletty vuonna 1973, absoluuttisen kuningasvallan tilanne on ollut järkyttävä. Ja sitä ei voi verrata Etelä-Afrikan ja Mosambikin tilanteeseen. Ja nyt siellä on siis todella absoluuttinen valta, eikä hän ole ollenkaan valmis jakamaan tätä valtaansa. Tämän vallan aikana ihmisoikeuksia on, on järkyttävästi loukattu. AIDS-tilanteet ovat maailman, tilastot ovat maailman huippua. Elinajan odot on laskenut huikeasti. Me tuomitsemme jyrkästi tämän mm, näiden kahden Masekon ja Makubun perusteettoman vangitsemisen. Ei tässä ole kyse mistään pienestä tapausta. Tässä on kyse siitä, että he halusivat rauhanomaisesti ilmaista mielipiteen vapautensa. tota, myös kielletty demokraattinen oikeus toimia, mutta Svasimaa on kotonuun sopimusten myötä ja alueellisten kansalaisten sopimusten myötä sitoutunut noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia me EU ei voi vain vaatia sitä, että me välittömästi pyydämme näiden kahden ihmisen vapauttamista. Meidän pitää myös vaikuttaa siihen, että pikkuhiljaa vaiheittain tämä maa siirtyy oikeusvaltioksi. Ignazio Kiitoksia. Seuraavaksi Ignacio Corao. Kiitoksia puhemies. Tulani Mase Ko ja Bekima Kupu pidätettiin, koska he kritisoivat oikeusjärjestelmää Vasimaassa. Yksi on äh, lakimies ja toinen on The Nation-lehden toimittaja, äh, tärkein maan, ähm, äh, maassa ilmestyvä lehti. Svasimaa vuodesta 1968 on oikeastaan aina ollut hätätilassa. Se on absoluuttinen monarkia, kuten täällä onkin jo sanottu, mutta se on myös valtio, joka kuuluu yleisen tuljetusjärjestelmän parin unionin, Euroopan unionin kanssa. Ja nyt komission täytyisi varmistaa, että vaatimuksia noudatetaan. Tämä on yksi niitä asioita, joita pyydämme tällä päätöslauselmalla. Lisäksi on selvää, että on mahdotonta ajatella, että voitaisiin ylläpitää suhteita maihin, jotka jatkuvasti rikkovat ihmisoikeuksia, joten toivottavasti tällä päätöslausemalla välitämme voimakkaan viestin Svasimaan hallitukselle. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Hoibuh. Kiitos puhemies. Tulani Masiko ja Vekiman Buku halusivat kiinnittää huomiota ihmisoikeustilanteeseen omassa maassanne ja myöskin oikeusjärjestelmään. Tuomiot näitä kumpaakin vastaan ovat olleet huomattavasti tiu- ankarampia kuin vastaavissa tapauksissa yleensä ja siksi tämä on pyritty pelottamaan ihmisiä, jotka ovat aktiivisia tällä alueella. Meidän tehtävämme on kiinnittää huomiota Svasimaan viranomaisiin ja siinä, että heidän tulisikin itse kunnioittaa omaa perustuslakien, jossa artikla 24 on mainittu, että on mielipiteen vapaus, lehdistön vapaus, ja ne täytyy myöskin kunnioittaa YK on ihmisoikeuksia julistusta samalla tavoin kuin sopimusta, jonka ne ovat tehneet kotonuussa YKn kanssa, jossa myös ihmisoikeudet ja demokratia ovat esillä. Meidän täytyy vaatia sitä, että kumpikin välittömästi vapautetaan ilman ehtoja, mutta ei pelkästään heitä, vaan kaikki muutkin, jotka samoista syistä ovat pidätettyinä Svasimaassa. Pitäisi myöskin puuttua pidätysolosuhteisiin, kumpi heistä on yksittäisellissä, mitä voidaan pitää suorastaan kidutuksena, ja meidän pitää lähettää selkeä viesti täältä parlamentista. Vielen dank. Paljon kiitoksia. Edustaja Nart. Gracias, señor. Kiitos puhemies mehän ehkä olemme jo tottuneet, kuinka useasti me haluamme todeta, tu, tuomita, myöskin ehkä vähän retorisesti me haluamme tuomita ihmisiä, tällä me saamme itsellemme hyvän oman tunnan. Nyt pitäisi ryhtyä käytännön toimiin. Artikla 2 on, jos se sanotaan demokraattisesta lausekkeesta, ei ikinä voida demokratia saada, jos ei viedä demokratia, demokraattisesti, demokratian periaatteen mukaisesti viedä kaikkia lopulta. Mutta kotonun sopimus on yksi näistä tärkeimmistä ja Etelä-Afrikan, Eteläisen Afrikan kumppanuussopimus vaatii demokraattista käyttäytymistä kaikilta sopijaosapuolilta. Meidän pitää vaatia sitä, meidän pitää enää vain tuomita yksi, lisä, yksi kerta lisää. Me haluamme käytännön toimenpiteitä. Se pitää olla painavasti ilmaistu, ellei ei, minkäänlaista sopimuksia ei solmita aina, eikä ylläpidetä minkäänlaisia sopimuksia, tuljetus- tai muita etussopimuksia, jos ei noudateta meidän sopimuksia, demokratialausekkeita, joita mainitaan sopimuksissa, jotka kaikki sisältyvät meidän, nämä demokratialausekkeet sisältyvät kaikki meidän allekirjoittamiin sopimuksiin. Yes. Eh, Diputata. Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Senra Rodriguez. Presidente, Suosilandia. Kiitos puhemies Vasimasta. Puhumme täällä nyt tapauksesta, on loukattu eh, ihmisoikeuskokoontumis- ilmaisuvapausoikeuksia. Tässä on myös loukattu työntekijöiden oikeuksia, koska tässä on kyse myös ammattiyysliikkeen oikeuksien eh, vältämisestä. Tässä on kyse myös monikansallisista toimista, mutta kaikki nämä oikeudet on mainittu YK ihmisoikeusjulistuksessa. Sen takia tässä parlamentin ja, tämän parlamentin ja komission pitäisi olla tinkimätön näiden tilanteiden edessä. Meillähän on mekanismeja käytettävissämme, jotta voimme toimia siten, että Svasimaan hallitus todella noudattaa ja kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia, kaikkien työntekijöiden ja myös maanviljelijöiden oikeuksia, että ei mielipiteen vapaus taataan demokratia, poliittinen moni, moni monimuotoisuus sallitaan ja että kaikki pidätetyt ihmiset vangitaan. Minä haluan kiinnittää tämän parlamentin huomioon ja komission huomioon siihen, että kuinka demokratian, äh, mikä on demokratian äh, laita näissä monissa maissa, miten harjoitetaan rikosoikeutta, miten kidutetaan ihmisiä, miten, äh, minkälaisia rangaistu, vankilatuomioita langetetaan noissa maissa Aivan viimeisin tapaus on, on mm, YK ihmisoikeuskomitea, joka tutkii kidutustapauksia. Me emme ole kovinkaan uskottavia tällä hetkellä kansainvälisellä näyttämässä. Deputy Tune Kalam. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Kelam. Kiitoksia. Komission jäsen ihmisoikeustilanne Svasi-maalla on ollut ongelmallinen jo pitkän aikaa sanoakseni asian äh, kauniisti. Mutta viime aikoina tilanne on äh, pahentunut huomattavasti. Äh, nyt puhumme Tulani Masekosta, lakimiehestä, joka on puolustanut mm, paikallisten työntekijöiden oikeuksia ja myöskin Peki Makubu, joka oli toimittajana viimeisemmässä riippumattomassa lehdessä maassa. Kummatkin on tuomittu ihan naurettavasta syystä, nimittäin tuomioistuimen halveksunnasta. Ja siksipä meidän viestimme täytyy olla se, että oikeuslaitoksen riippumattomuutta on kunnioitettava kaikissa tilanteissa ja me pyydämme, että Svasimaan viranomaiset ehdoitta vapauttavat nämä ihmiset, samoin kaikki muut, jotka on tuomittu siitä, että he ovat sananvapauttaan harjoittaneet me vetoamme Svasimaahan, että se sit ehdoitta noudattaa ihmisoikeus- ja oikeusvaltioperiaatteita ja kotonun sopimusta, joka sisältää myös Ähm, sananvapauden ja kauppaetuisuudet, joita Svasimaalle myönnetään, niitä täytyy selkeästi liittyä siihen, että paikallishallinto noudattaa ihmisoikeuksia ja peru- oikeusvaltioperiaatetta. Nyt äh, viimein äh, ammattiyhdistysten keskusliitto on jälleen rekisteröity uudelleen, mutta <clears throat> tämä on ensimmäinen askel, mutta toivomme, että Svasimaa jatkaa samaan suuntaan. Mrs. Jutt, Darling, one... Kiitoksia edustaja Kitchen Darling, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Massiivinen poliittinen painostus ja pelko suosimaassa ja hauras kansalaisyhteiskunta vaativat tukeamme. Keskeisiä tässä liikkeessä ovat ammattiliitot ja tällä Euroopan parlamentissa seuraamme tilannetta. Tällä päätösohjelmalla me kerromme Suosimaan hallitukselle, että Eurooppa kiinnittää huomiota ihmisoikeus- ja työntekijäoikeustilanteeseen. Bekiman Tulaniman Sekon tuomiot ovat sietämättömiä. Nämä henkilöt pitää vapauttaa välittömästi ilman ehtoja. Meidän päättäväisyytemme auttaa niitä, jotka taistelevat edistyksen puolesta Vasimaassa, voi olla merkityksellistä vain silloin, kun siihen yhdistyvät todelliset toimet. Tässä päätöslausemassa me vetoamme EUhun, että se käyttäisi poliittisia ja taloudellisia välineitä vapauttaakseen nämä henkilöt suojellakseen ihmisoikeuksia Suasimaassa. Tämä asia on, johon komission täytyy tarttua, samoin kuin komission edustajien Suasimaassa. Komission jäsen Yhdysvallat on toiminut. Miksi emme me ole toimineet? Thank you much indeed. Uh, now it's time for... Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi poliittisten ryhmien eh, puhujat. Ensinnäkin EPP-ryhmän puolesta Kelli. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, the case of Swaziland is Kiitoksia. Swaziman tapaus on uh, erittäin huolestuttava. Mikä tahansa maa, joka uh, ilmoittaa hätätilan vuonna 1973 ja hätätila on vieläkin voimassa 42 vuotta myöhemmin. Se kertoo jo kaiken. Ja erityisesti tässä herra Masekon ja Makubun tapaus, tapa miten heitä on kohdeltu, ja erityisesti haluaisin nostaa esiin sen kysymyksen, että tuomari, joka tuomitsi heidän tapauksensa, niin oli se henkilö, jota Makubun lehdessä kritisoitiin. Tällä osoittaa, kuinka oikeuslaitoksen riippumattomuutta kunnioitetaan mm, Svasimaassa. meidän täytyisi varmistaa ensinnäkin, että hätätila lopetetaan, että toiseksi nämä kaksi henkilöä vapautetaan ja samantyyppisissä olosuhteissa olevat muut henkilöt vapautetaan. Ja sitten kunnioitusta ammattiyhdistyksille, erityisesti naisille ja köyhille, jotka yrittävät auttaa köyhiä svasimassa. Muuten meidän ei tulisi mitään tehdä. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavaksi SND-ryhmän puolesta. Uh, in August last year... Kiitos. Viime vuoden elokuussa Svasimaan pääministeri Lamini sanoi, että on pidettävä kaksi ammattiliittojen puheenjohtajaa, jotka ovat arvostelleet hallitusta ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien hirvittävästä tilanteesta, kun oli Afrikan maiden huippukokous. Huolimatta tästä järkyttävästä kehityksestä Svasimaa edelleen on osa EUn eh, eh, erityiskohtelua ja sillä on eh, kaupassa erityiskohteluja, vaikka se ei kunnioita perustavanlaatuisia ihmis- ja työntekijöiden oikeuksia eikä hyvän hallinnon periaatteita. Ajattelen näitä järkyttäviä sääntöjen sopimusta rikkomuksia komission tulisi noudattaa sama linja kuin Yhdysvaltojen, sen tulisi tutkia, miten on noudatettu näitä ihmisoikeuksien ja Ja samalla pitäisi komissio myöskin pohtia sitä, vedettäisinkö Svasimaalta tämä suostumusasema. Nyt olisi aika osoittaa viimeinkin keppiä, kun kerran porkkana ei toimi. Danke Kiitoksia. Ja seuraavaksi Alderyhmän puolesta edustaja Faria. Kiitos puhemies, hyvät kollegat Svasin maassa ilmaisun vapaustaistelu on tärkeää. Vuonna 2011 annettiin palkintoja, siellä tunnustettiin Betty Makubuun taistelu koko tällaisena Afrikan ilmaisvapauden puolesta. Hän on todella esimerkillinen tässä taistelussa, mutta nyt kahden vuoden vankeusrangaistus on aika naurettava, koska he olivat kritisoineet oikeuden riippumattomuutta tuomio on täysin suhteeton ja se ei ole oikeudenmukainen ollenkaan ajateltuna teko. Tuomari, joka tuomitsi heidät, on itse, oli tämän artikkelin kirjoituksen aiheena. On hyväksytty joitakin periaatteita ihmisoikeuksien hyväksymistä. Masek on kirjoittanut myös vankilasta, että kun ihmiseltä riistetään vapaus, niin silloin ihmisen täytyy vaatia sitä takaisin, koska ihmisellä on oikeus ihmisarvoon. Pan poslanec Tomas. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Dehovski. Vážený pane komisaři. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Kotonun sopimuksen mukaisesti Svasimaan täytyy kunnioittaa demokraattisia arvoja Ihmisoikeuksien puheenvapaus on yksi näistä. Siksi asianajaja Masekon ja toimittaja Makupun pidättäminen täytyy nähdä laittomina. Mikään maa ei saa rikkoa perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia ja käyttää raakoja menetelmiä arvostelijoitaan vastaan. Meidän täytyy osoittaa Svasimaalle, että demokratia ei toimi tällä tavoin. Svasimaan hallituksen täytyy taata demokraattiset arvot ja edistää niitä, samoin kuin ne on määritelty sen perustuslaissa. Euroopan unioni ei halua mitään muuta. Svasimaan täytyy kunnioittaa omaa perustuslakiaan. EUn tehtävä on seurata tilannetta Svasimaassa niin, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Muussa tapauksessa Svasimaan täytyy lakata olemasta meidän kauppakumppanimme ja tämän viestin pitää olla selkeä hallitukselle. Poslanets. Kiitoksia. Ja seuraavaksi meillä on menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Fruntulika, olkaa hyvä. Dziękuję, panie prezydent. Kiitoksia puhemies. Mielestäni on erittäin tärkeää, että kansainvälinen solidaarisuutta osoitetaan poliittisille vastustajille, jotka ovat niin äh, äh, kauhea äh, kuninkaan äh, asetus on vienyt vankilaan. Me emme voi sulkea silmiämme tältä asialta. Tässä on kyse ihmisarvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Svasima on kotonun sopimuksen mukaan äh, sitoutunut noudattamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia mukaan lukien mielipiteen vapaus, sananvapaus ja lehdistön vapaus. Äh, hallituksen täytyy ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin mielipiteen vapauden edistämiseksi ja demokratian monimuotoisuuden varmistamiseksi vahvistamiseksi, eh, jotta voidaan varmistaa kaikkien poliittisten puolueiden osallistuminen kansallisten ja alueellisten ihmisoikeussitoumusten mukaan. Svasimaan hallituksen täytyisi taata eh, poliittisten ja kansalaisyhteiskunnan vankien eh, koskemattomuus ja vapauttaa heidät mahdollisimman pian. Kiitoksia. Ja seuraavaksi äh, edustaja Marias. Kiitos äh, puhemies. Me tunnemme Svasimaan tilanteen jo 41 vuoden ajan. Siellä on ollut absoluuttinen kuningasvalta. Äh, hätätila on ollut siellä vallalla, demokratia ei toimi, oikeuslaitos ei ole riippumaton, työoikeuksia oli olemassa, ei sallita sitä, että siellä olisi kollektiivisia vapauksia työntekijöille. Näin ollen tilanne on jatkunut samankaltaisena, sorto, toimenpiteet ja ihmisoikeusrikkomukset ovat arkipäivää. Tässä me puhumme ammattiyhdistysliikkeen jäsenestä, juristista, joka pyrki suojelemaan työntekijöiden oikeuksia ja itse törmäsi tähän oikeuslaitoksen absurdiuteen. Makubu Toinen oli, hän oli juristi, toinen oli lehtimies, jota on vainottu aivan suhteettomassa määrin. On ihan ilmeisen selvää, että Svasimaa jatkuvasti rikkoo ihmisoikeuksia. Kotonuusopimuksessahan sanotaan, että allekirjoittajamaiden pitää noudattaa demokratian periaatteita. Se ei näin, näin ole, sen takia pitää ryhtyä kirjallisiin toimenpiteisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Castaldo. Kiitoksia puhemies. Svasima on absoluuttinen monarkia, monarkia jossa viimeisimmät kaksi riippumatonta ääntä, Maseko ja Makupu, yksi on rohkea asianajaja, joka kritisoi oikeusjärjestelmää, joka ei ole riippumaton eikä puolueeton, ja toinen oli riippumattoman, viimeisen riippumattoman lehden toimittaja. Heidät on pidätetty. Ajatellaan, että Coca-Cola kattaa 40 prosenttia maan BKT valvoo sitä ja kontrolloi kaikkia vesivaroja. Huolimatta näistä kaupallisista suurista eduista Yhdysvallat esimerkiksi ovat päättäneet keskeyttää yleisen tullietusjärjestelmän vuonna 2014 juuri koska uudistuksia ei tehty. Mitä me voisimme tehdä? Me voisimme kerrankin olla johdonmukaisia ja muistaa, että ne sopimukset, jotka olemme allekirjoittaneet, myöskin tuleva talouskumppanuussopimus eivät ole mitään äh, makulatuuripaperia, kun niissä puhutaan ähm, demokratiasta ehtona, kuten myöskään kotonun sopimus sitä ole. Nyt meidän pitää vihdoin lyödä nyrkkiä pöytään, kun on kyse siitä, että täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Muuten me menetämme uskomuttavuuttamme ja menetämme imagomme. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Buonanno. Kiitoksia, puhemies. Voisin kysyä, Italiassa on hyvin tunnettu äh, äh, televisio-ohjelma, äh, tällainen eräänlainen piilokameraohjelma, mutta tämä ei ole mitään piilokameraa. Hän puhuimme eh, Burman eh, maahanmuuttajista. Me emme täällä Euroopassa pysty ratkaisemaan Libyasta ja Afrikasta tulevia maahanmuuttajien ongelmaa, mutta me katsomme kuitenkin, että mitä Malesia ja Taimaa tekevät. Tämä nyt on Euroopan ongelma. Nyt me puhumme sitten Svasimaasta. Minuapa kiinnostaisi tietää, eh, että kuinka monet täällä oikein tietävät, missä Svasimaan on. Sen sijaan, että käsittelisimme Svasimaata, niin meidän pitäisi ajatella omia yrityksiämme, nuoriamme, vanhuksiamme, mikä on Euroopan tulevaisuus, mitä me voisimme tehdä, jotta voisimme mennä eteenpäin paremmin, eikä ajatella jotain tuntemattomia maata. Ja sitten me hukkaamme täällä aikaa, teemme päätöslauselmia, joista ei ole mitään hyötyä. Ne voidaan viedä vain vessalukemiseksi, kun tästä ei ole mitään muuta järkeä Svasimaan hallitusta ei kiinnosta pätkän vertaa, mitä me täällä teemme. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Christos Stylianides komission puolesta. Olkaa hyvä. Dear colleagues. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Kiitän Euroopan parlamenttia sen kiinnostuksesta tähän tapaukseen Tulani Maasekon ja Beki Makebun Kubun tapauksiin. Me olemme olleet aktiivisia jo maaliskuusta 2014 lähtien ja olemme aina ilmaisseet huolemme, mitä tulee tiedotusvälineiden vapauteen ja ilmaisun vapauteen Svasimaassa. Maseko ja Makupu pidätettiin 17. maaliskuuta 2014 sen jälkeen, kun he olivat kirjoittaneet äh, artikkelin The Nation-lehteen, äh, jossa he kritisoivat sitä, miten tuomioistuimet olivat käsitelleet erään äh, viranomaisen pidätystä ja me olemme seuranneet kumpaakin tapausta hyvin Ähm, tarkkaan. Äh, Sulähettis on ollut paikalla tuomioistuimessa, ollut läheisessä yhteistyössä sukulaisten ja oikeudellisen tiimin kanssa ja äh, esittänyt virallisen pyynnön vierailla kummankin luona vankilassa. Euroopan unioni on tehnyt, antanut lausunnon 31. maaliskuuta 2014 ilmaistakseen huolensa näiden kahden syytetyn pidättämisestä ja sitten kesäkuussa EUn julkilausumassa ilon kansainvälisessä konferenssissa. Tämä myös nostettiin, kun keskustelimme työntekijöiden tilanteesta Svasimassa jo kuitenkin heidät tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankilaan ilman mitään mm, sakkorangaistuksen mahdollisuutta. Tämän oikeudenkäynti, sen kansainväliset äh, ihmisoikeusryhmät tuomitsivat epäreiluksi, se ei noudattanut kansainvälisiä standardeja. Tämän raskaan tuomion jälkeen olemme vedonneet Vasimaan viranomaisiin ja vaatineet heitä kunnioittamaan ja edistämään ilmaisunvapautta maan perustuslain mukaisen ja kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten mukaisesti. Euroopan unioni myöntää, että maan ihmisoikeus tilanne on huolestuttava ja edistykset ovat erittäin hitaita, mutta nyt kun ammattiyhdistykset eivät enää ole kiellettyjä, Laki ei kuitenkaan valitettavasti takaa, ettei heidän kokouksiaan eh, enää hajauteta, eikä sitä, että eh, heidän aktiivejaan vapautettaisiin. Lopuksi haluaisin sanoa, että koko Svasimaan oikeuslaitos on painostuksen alla. Michael Ramobi Tetiä eh, Päätuomaria syytetään 28 rikkomuksesta, mukaan lukien vallan väärinkäyttö. Tuomari Simelani, joka tuomitsi nämä kaksi aktivistia, on myöskin pidätettynä ja häntä syytetään vallan väärinkäytöstä ja oikeuden väärinkäytöstä. Kiitoksia oikein paljon. Efharisto. Dziękuję bardzo panie komisarzu. Otrzymałem siedem Kiitoksia oikein paljon. Minä olen saanut seitsemän päätöslauselmaehdotusta, eh, jotka koskevat eh, tätä eh, aihetta EPPltä, SNDltä, ALDelta, ECRltä, e yhtyneeltä vasemmistolta, Guelta ja vihreiltä sekä EFDDltä. Haluaisin päättää keskustelun ja me äänestämme saman tien. Colleagues. Kollegat, aloitamme äänestykset minuutin kuluttua. Siis minuutti aikaa istuutua ja voimme aloittaa sitten äänestyksen.